EPP on toimittanut meille luettelon mahdollisista muutoksista val- valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Ja tämä nimiluettelo laitetaan liitteeksi tämän istunnon pöytäkirjoihin ja se katsotaan hyväksytyksi, mikäli kukaan ei sitä vastusta tämän päivän loppuun mennessä. Seuraava asia esityslistalla on